aloitetaan huomenna puolelta päivän. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Kovalin mietintö. EUn etäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden painopisteet. Ja nyt antaisin puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia. Eli ja terveydeksi, koska se laivastettiin. Kiitoksia. Tämä keskustelu on nyt päätöstä sille, mitä itäisessä kumppanuudessa on saatu aikaan – ja viimeisen viiden vuoden aikana on saatu aikaan asioita. Tämä mietintö tekee yhteenvetoa siis tästä lainsäädäntökaudesta. Me halusimme tarkastella hiukan asioita taaksepäin ja nyt komissiolisen Fyylen kanssa voimme katsoa, mitä voimme tehdä ja mitä seuraava parlamentti tekee meidän jälkeemme. Mutta viimeaikaisten Ukrainan tapahtumien jälkeen nämä aiheet, jotka meitä kiinnostavat, eivät ole pelkästään abstrakteja asioita tulevaisuudessa tai mitään unelmia tai halua jostain politiikasta, vaan tämä osoittaa, että meidän täytyy todella toimia. Ja siksi tässä mietinnössä, jossa piti olla suuria linjoja, niin tässä onkin konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ensinnäkin täytyy huomata, että toimintamme oikeusasioissa, itäisessä kumppanuumessa – on ratkaisevaa tulevaisuuden kannalta. Mahdollisuus allekirjoittaa yhteistyösopimuksia, eikä tämä koskaan ainoastaan Ukraina, vaan myöskin Moldavia ja Georgiaa, niin kaikki tämä päättää sen, miten tässä itäisessä kumppanuudessa käy. Ja sitten nähdään, onko tässä käynyt hyvä, hyvin vai huonosti. Me nyt tiedämme, mitä tapahtuu Krimillä. Me tiedämme, mitä Venäjä on tehnyt Georgiassa tai Moldovassa esimerkiksi. Ja me tiedämme, mitä nyt, mikä nyt on todellisuus. Siksi meidän täytyy allekirjoittaa nämä sopimukset heti, ja tähän me nyt vetoamme tässä mietinnössä. Itäiset kumppanuudet tarvitsevat oikeuspuitteet, jotta voivat, he voivat kehittää suhteitaan meihin. He tarvitsevat rahoitusapua voidakseen torjua korruptiota. Ja tällä hetkellä voidaan esimerkkinä mainita seuraavan. Tämänhetkinen pääministeri saattaa olla keskeisessä roolissa tulevaisuudessa. Hän pystyy muuttamaan Ukrainaa, mutta täytyy muistaa, että 1917 oli jo kansannousu. Ja jos tällä hetkellä emme auta Ukrainan hallitusta, jos me emme auta Moldovan ja Georgian hallituksia, niin Ihmiset eivät luota hallitukseen eivätkä meihin, ja näin ei saa käydä. Sitten toinen asia. Meidän pitää luoda eliittiä tulevaisuutta ajatellen. Meillä pitäisi olla itäisen kumppanuuden yliopisto. Meillä pitäisi olla jonkinlainen opisto, jossa voitaisiin kouluttaa opettajia ja opiskelijoita EU:ssa ja muissa Euroopan maissa, jotka eivät kuulu EU:hun. Valko-Venäjä, Ukraina, Georgia, Moldova, Armenia. Ihmisiä, jotka lukevat samoja kirjoja kuin me, jotka haluavat keskustella samoista aiheista kuin me. Ja tulevaisuudessa nämä ihmiset ovat sitten mukana EUn toiminnassa. Tämähän on meidän tavoitteemme ja tällaisia näkemyksiä haluamme antaa kansalaisille. Haluamme sanoa, että teitä pyydetään mukaan tähän ryhmään, johon me kuulumme. Ei ehkä ihan heti, mutta siihen pitää valmistautua. Ja siksi tarvitaan ihmisiä, jotka ajattelevat niin kuin me, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä, jotka ovat joko lännessä tai idässä. Ja sinäkin ei enää ole merkitystä sillä, missä päin Eurooppa on syntynyt. Tällä hetkellä Ukrainat ovat allekirjoittaneet sopimuksia vuosikausia sitten ja me haluamme monipuolista energian toimituksia. Ja tässä Ukrainalla voisi olla rooli. Komission jäsen ehkä ei ole enää monia hetkiä toimia. Nyt on aika toimia, käynnistää tämä yhteistyö. Ja ehkä suhteemme voisivat olla tärkeä kulmakivi näiden suhteiden rakentamisessa meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta itsenäisyyden aukion mielenosoittajat sekä Kisinassa että Tbilisissä ihmiset tietävät, että jonain päivänä kaikki ovat osa EUta ja nyt meidän täytyy ryhtyä tähän työhön. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Switcha. Kiitos nadam se da će ovo biti samo jedno od izvješća budući da Kiitoksia puhemies. Stvarno kao što je rekao gospodin izvjestitelj. Tämä tällä viikolla keskustelemme Ukrainan tilanteesta. Aivan kuten esittelijä sanoi aivan oikein, tämä tilanteen kehitys Ukrainassa on johtanut siihen, että tässä mietinnössäkin on otettu erilainen uusi suunta turvallisuus ja hyvinvointi itäisen kumppanuusalueen maissa ovat yhä tärkeämpiä. Kumppanuus näiden maiden kanssa perustuu omaan, niiden omaan tahtoonsa, tahtoon, mutta se ei kuitenkaan ole riittävä moottori näiden maiden kehityksen, kehitystä ajatellen. Meidän pitää kehittää itäisen kumppanuuden ulottuvuutta, jotta voimme edistää yhteistyön ilmapiiriä meidän pitää myöskin tukea niiden Eh, lopullista tavoitetta, joka on poliittinen liittyminen, mutta myöskin näiden maiden taloudellista integraatiota pitää edistää ja pitää muistaa se, että tarvitaan uus, demokraattisia uudistuksia ja meidän pitäisi antaa näille maille niitä kokemuksia, joita meillä on ollut omissa maissamme. Kiitoksia. Pani Róża Tomasic również Kiitoksia. Ja seuraavaksi Róża Tomasic myöskin Kroatiasta. Strategii ja politike koje imaju za cilj jačanje demokratskih kapaciteta Kiitos puhemies. tuen täysin näitä strategioita ja poliitikkoja, joilla yritetään vahvistaa yhteistyötä näiden maiden välillä. Itäisen kumppanuuden maat ovat tärkeitä EUlle. Lähentyminen EU on vaikeaa etenkin maille, joilla on kommunismin ja totalitaarisuuden historia. Kroatialaisena meppinä tiedän, minkälaisten haasteiden eteen yhteiskunta joutuu, joka on elänyt kommunismin piirissä ja joka sitten omaksuu lännen arvot, niin sanotut lännen arvot itäisen kumppanoiden maita ei kuitenkaan voi käyttää omien ulkosuhdeintressien ajamiseen ja mittelöön, mittelöön Venäjän kanssa. Mutta näitä maita voidaan kyllä auttaa. Kiitos, e, Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää ja komission Fyyleä, joka nyt on paikalla näin myöhäiseen aikaan. Olen Kovalin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että nämä muuttuneet olosuhteet ovat muuttaneet myöskin tämän mietinnön tarkoitusta. Eli puhun nyt ihan lyhyesti. Tietysti itäisen kumppanuuden tavoitteena oli lähinnä syventää suhteita näiden maiden ja EUn välillä – mutta viimeaikaiset tapahtumat Ukrainassa selkeästi osoittavat, että meidän pitää jatkaa näiden mekanismien soveltamista, mutta myöskin pitäisi EUna sitoutua tukemaan muutoksia näissä maissa. Ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että nyt täytyy toimia eikä pelkästään puhua. Seuraavaksi Ljubcheva. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun hyväksytään tämän mietinnön, meidän pitäisi osoittaa, että olemme kypsiä ja pystymme oppimaan kokemuksistamme. Tämä itäinen kumppanuussuhde on nyt ikään kuin testissä ja kriisitilanne on päällä. Kyseessä on eurooppalaiset maat, jotka luonnollisesti hyväksyvät eurooppalaiset arvot, mutta ongelma on se, että hyödyntääkö Euroopan unioni tätä integraatiopotentiaalia, jotta näiden maiden kansalaiset voisivat säilyttää oman etnisen, kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuutensa. Itäinen kumppanuus voi auttaa meitä ratkaisemaan ainakin osittain se ongelma, jonka aiheutumme, aiheutimme suhteissamme Ukrainaan. Me tarvitsemme parempaa yhteistyötä esimerkiksi koulutuksen alalla. Oppiläksyt, joita voimme saada oppia näistä suhteistamme Ukrainan kanssa, niiden pitäisi auttaa meitä saamaan viestimme itäisille kumppanimaille helpommin perille ja näiden suhteiden pitäisi perustua yhteisiin etuihin. Niin en tiedä puhuuko komission jäsen tsekkiä, jos aidotte niin tehdä, niin sitten meillä on varsinaista itäistä keskustelua, kun pitääkin tästä aiheesta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Teda to je velká výzva. Se mi ještě nestalo v plénu. Anteeksi, en, näin ei ikinä ole minu, minulle käynytkään täysistunnossa. Hyvä Pavel. Minä tulin sanomaan tänne, että olen samaa mieltä näistä viesteistä. Ukrainasta kirjoitetaan toista lukua tällä hetkellä. Olen samalla teidän puolellanne nämä viestit, joita heijastellaan mietinnössä, ne ovat tärkeitä ja keskeisiä. Haluaisin tässä heijastella joitakin näistä viesteistä ja lisätä sellaisia sekä, jotka ovat minun mielestäni tärkeitä. Teen tämän kolmessa osassa. Ensinnäkin haluaisin puhua itäisestä kumppanuudesta yleensä. Nimittäin seuraavanlaisesti. Ensiksi on tärkeää muistaa, että tämän erityisen kumppanuuden tavoite on yrittää auttaa kumppaneitamme saavuttamaan omat tavoitteensa. Näiden uudistusten omistajuus on tärkeää. Ja toiseksi on tärkeää muistaa kumppaneitamme ja myös itseämme välillä siitä, että tärkeintä on käyttää hyvin kaikkia välineitä. Välineitä on paljon. Mietintönne luetteleekin kaikki nämä välineet kahden keskisestä mon, keskisiin laaja-alaista alakohtaisista välineistä, kaikenlaiseen interaktioon, epämuodolliseen ja muodolliseen. Tämä on tätä kumppanuutta, joilla, joissa meillä on toisaalta huippukokouksia ja sitten taas epämuodollisia kokouksia toisaalta. Kolmanneksi, ja tästä olen myös teidän kanssanne samaa mieltä, sillä mietintönne aivan oikein korostaa sitä, että meidän pitää vahvistaa osallistamista ja eriyttämistä. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää ponnistella sen puolesta, että kaikki kumppanimme ovat todella sitoutuneita niin, että löydämme puitteet tästä laaja-alaisesta Itästä kumppanuusta niin, niille, niille kaikille. Ja viimeiseksi haluaisin sanoa, että itäinen kumppanuus ei ole mikään pakkopaita. Ainoa aihe, josta ei voi neuvotella, on arvot ja pääperiaatteet, joita kumppanuudesta on. Itäisten kumppaneiden joukossa on myös maita, jotka ovat sitoutuneet syvällisiin uudistuksiin, ja jotka ovat pyytäneet saada läheisempiä suhteita. Ne ovat olleet samaa mieltä poliittisesta assosiaatiosta, ja taloudellisesta integraatiosta. Puhun tässä Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta sekä pitkälle menevästä ja laaja-alaista vapakauppa-alueesta niiden kanssa. Seitsemän ihan lyhyttä huomiota vielä, jotka erityisesti nyt tässä tilanteessa, kun me kaikki olemme valmiita katsomaan menneisyyteen ja tuomitsemaan sen suhteen, mikä meni oikein ja mikä, vähän, mikä meni pieleen. Tämä objektiivisuus, josta puhutaan myös mietinnössänne, on hyvin tärkeää. Ensiksi assosiaatiosopimus, ja kun puhun assosiaatiosopimuksesta, niin tarkoitan sitä, että siihen kuuluu myös pitkälle ja laajalle ulottava vapaakauppasopimus. kauppasopimus Näissä sopimuksissa on kyse siitä, että kaikki kumppanit tekevät itsemääräämisoikeudella päätöksiään. Toiseksi tässä kunnioitetaan niitä perinteisiä suhteita, joita kumppaneillamme on naapureidensa kanssa. Ja sanoisin, että tällaisten suhteiden edistäminen auttaa enemmän kuin se haittaa mitään. Kolmanneksi, me tarjoamme ei pelkästään suunnitelmaa uudistukselle, vaan myös aitoa kumppanuutta. Tässä on siis kyse sekoituksesta poliittista assosiaatiota ja taloudellista integraatiota. Siinä, tässä on kyse myös oikeusvaltion periaatteista ja perusoikeuksista ja muista arvoista, sellaisista tekijöistä, jotka ovat keskeisiä kaikille uudistuksille, jotta ne voidaan todella täysimääräisesti panna täytäntöön. Neljänneksi, me ehdotamme sellaista, joka on jo toiminut. Itäisen kumppanuuden assisaatiosopimus ei ole mikään koe tai kokeilu. Muistuttaisin, Yhdestä esimerkistä Pavel tykkäät varmasti tästä esimerkistä Pavel. 90-luvulla BKT oli Puolassa melko samalla tasolla, mutta sitten Puola teki vapaakauppasopimuksen, samantyyppisen sopimuksen, jota olemme itäisen kumppanin maalle tarjonneet. Ja muutama vuosi sen jälkeen BKT per kansalainen on ollut neljä kertaa tai kaksinkertaistunut, kaksinkertaistunut Puolan tapauksessa ja tämä on se, mitä me tarjoamme näillä sopimuksilla. Viidenneksi, me emme tee pelkästään viranomaisten kanssa työtä, vaan myös kansalaisyhteiskunnan kanssa työtä. Tämä tekee uudistuksista kestävämpiä. Kuudenneksi, kun kumppaneistamme tulee ulkoisten paineiden uhreja, me seisomme vakaasti heidän rinnallaan ja käytämme kaikkia välineitä solidaarisuuden edistämiseksi, jos tarpeen tulee. Seitsemänneksi. Haluaisin korostaa että poliitikkamme haluavat edistää vapakauppa-aluetta Lissabonista Vladivostokiin. Jos oletetaan jotain päinvastaista ja sanotaan, että me tarjoamme valintaa Brysselin ja Moskovan välillä tai, Venä- tai ö, lännen ja idän välillä, niin se on kyllä propagandaa tämä propaganda tulee niiltä, jotka ovat kieltäytyneet vuoropuhelusta meidän kanssamme aikaisemmin. Ja nämä tahot yksipuolisesti ottavat toimia käyttöön naapureidensa suhteen. Ja on ironista, että juuri tällä viikolla meillä on ensimmäinen kahdenkeskinen työryhmä, Venäjän kanssa, jossa käsitellään niin sanotusti heidän ongelmiaan koko tämän konseptin kanssa. Mä halusin tehdä selväksi, että heillä ei ole mitään pelättävää. Vielä Ukrainasta olette sanoneet, sanon, että tällä viikolla käydään Strasbourgissa paljon keskustelua tästä aiheesta. Haluaisin muistuttaa lyhyesti mistä on päätetty jäsenvaltioiden kesken viime viikolla. Me tuomitsemme tiukasti sen, että Venäjä on ilman, että kukaan sitä provosoinut, loukannut Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Jos Venäjä edelleen epävakauttaa tilannetta, se sillä on vakavia vaikutusta meidän suhteisiimme monilla aloilla. Toivomme, että tähän vaiheeseen ei päästä. Me uskomme, että ratkaisu tähän ongelmaan on vuoropuhelu. Ja näin pääsenkin puheeni loppuun. Jotkut kumppanimme ovat, haluavat selkeästi eu suuntaan. Me olemme liian pitkään etsineet tapoja vastata tähän toiveeseen. Viimeisessä ulkoasian neuvostossa, kun puhuttiin Ukrainasta, päätettiin, että assosaatiosopimus ei ole mikään lopullinen lopputavoite EUn ja Ukrainan yhteistyössä. Tämä on tärkeä kehitysaskel, sillä vain artiklan Lissabonin sopimuksen artiklan 49 hengessä voimme hyödyntää assosiaatiosopimuksen koko hyödyn. Kiitos paljon tästä mietinnöstä ja tästä tärkeästä keskustelusta. Dziękuję panie komisarzu. Również przyłączam się do tego klasu. Kiitoksia komission jäsen. Minäkin voin antaa teille uploadit teille. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan keskiviikkona puolelta päivinä. Muutama tiedonanto. Huomenna aloitetaan tiistaina 11. päivä maaliskuuta 8.30.